Good morning, colleagues. I'll uh, begin with you. Hyvää huomenta, kollegat. Aloitetaan ja odotellaan, että kollegoita tulee vielä lisääkin, mutta kunnioitamme niitä, jotka ovat ajoissa. Jos kukaan ei vastusta, niin hyväksymme esityslistan. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksesta sen verran, että Kroatian, Latvian ja Tanskan tulkkausta ei valitettavasti ole saatavilla tässä kokouksessa. Ensimmäinen ilmoitukseni on sen, että toinen joulukuuta 11.12.30 Jan 662 salissa järjestetään FEM- ja LIBE-valiokuntien yhteiskokous niin, että voimme keskustella Maria Vassiliatusta, joka on ihmiskaupan vastaisen taistelun koordinaattori. Ja tämä liittyy myös 2015 jälkeiseen strategiamme, joka koskee ihmiskaupan torjumista. Okay. Nyt on ongelma Saksan tulkkauksen jälkeen. No niin, näin sitä juuri tapahtuu, kun en katsele 30 sekuntiin ympärilleni. Eli Saksan tulkkaus uupuu. Toimiiko se nyt? There is no German translation. Ei tunnu olevan saksan tulkkausta. Haluatteko, että toistan kaiken? Eli kun <laughs> tehän ymmärrätte kyllä englantiakin. Ai nyt se toimii, hyvä. Se toimii. Oh, is it the microphone problem? No. We're gonna check. We're gonna check. Okay, it works. Okay, keep going. Okay, is okay? All right. Okay, I was just going to mention now uh, for the new member. Uusille jäsenille vielä äh, kerron, että meillähän ei ollut ihmiskaupan torjuntakoordinaattoria aiemmin, joten tiedätte tämänkin nyt. Ja sitten mennään kohtaan kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen, jos kukaan ei vastusta, nekin hyväksytään. Ja sen jälkeen menemme varsinaiseen esityslistaan eli ensimmäiseen kohtaan, joka on EUn ähm, Europol-asiaan tässä 2009 äh, asetus, joka koskee ähm, Europolia, niin se kumotaan ja Diaste Media on esittelijä ja sitten meillä on Kirkho Peterson ja niin edespäin esittelijöinä tai lausunnonlaatijoina. Ihan nopea johdanto tähän asiaan. Eikö esittelijä ole paikalla? Niin, esittelijä ei ole paikalla, joten kerron itse teille tämän esityksen. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin kertokaa sitten. Eli 73 säännön jälkeen, jotta saamme lisää avoimuutta niin jokaisen trilogin jälkeen neuvottelutiimin tulee raportoida teille Europolin asiasta 18. marraskuuta järjestettiin. Tämä trilogi, valitettavasti esittelijä ei ole paikalla, joten minä voin kertoa teille tästä asiasta. Ensinnäkin hän äh, totesi, että viime trilogissa keskusteltiin seuraavista asioista. Ensinnäkin jäsenvaltion ja Europolin välisestä yhteistyötä ja Europolin hallintorakenteesta. Artiklat 5-8 keskusteltiin siitä, tarvitaanko lisää sääntöjä Europoliin osallistumeen e, e, osallistumiseen, Jitteihin osallistumiseen, eh, Eurojustin rooliin kansallisissa rikostutkinnoissa ja siitä, onko Europolilla mahdollisuus ylläpitää suoria yhteyksiä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Ja 12-22 artikloiden suhteen kerrottiin, puhuttiin siitä, mikä on johtokunnan lisäarvo, onko Euroopan parlamentilla mahdollisuus lähettää tarkkailija tähän eh, johtokuntaan ja puhuttiin myös sen koostumuksesta ja puheenjohtajasta ja siitä, miten pääjohtaja nimetään. Hallinnosta keskusteltiin paljon ja niillä on myös suora yhteys parlamentin valvontaoikeuteen. Se on tärkeää parlamentin kannalta. Seuraava trilogi järjestetään 8.12. ja siinä puhutaan muista hallintosäännöksistä ja parlamentaarisesta valvonnasta. Ja käännän nyt katseeni varjoesittelijöihin tai heidän henkilöstöönsä Onko kellään mitään lisättävää siihen, mitä sanoin? Ei. Kaikki on ihan ok, hyvä. Joten kysyin tässä henkilöstöltä, kun itse varjatkaan eivät ole paikalla. No, hyvä, hyvä näin. Mennäänpä sitten eteenpäin. Seuraava kohta koskee EUn rikosoikeusyhteistyövirastoa, eli Eurojust-virastoa. Tässä näyttää siltä, että ihan lennän tämän esityslistan läpi. No, eli <clears throat> meillä on esittelijänä Axel Voss, tervetuloa. En aio nyt itse esitellä tätä asiaa, mutta jos haluat itse kertoa asiasta, niin se sopii. Huomenta. Kiitos. 17. heinäkuuta viime vuonna Euroopan komissio teki ehdotuksen asetukseksi, Eurojust-asetukseksi, ja samoissa puitteissa ehdotettiin laajamittaisia toimia eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen luomiseksi. Nämä kaksi asiat äh, on yhdistetty toisiinsa. Miksi Eurojustia täytyy uudistaa? No yhtäältä siksi, että tässä yhteistyössä on kyse yhteistyöstä Euroopan syyttäjäviranomaisen kanssa ja rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus on räjähdysmaisesti lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana ihan niin kuin komissiokin toteaa tässä asetusluonnoksessaan. Tämän tyyppinen rikollisuus liittyy terrorismiin, huumausainekauppaan, nettirikollisuuteen, lapsipornoon. Ja nämä rikokset ovat todella sellaisia, että ne ovat äärimmäisen liikkuvia, joustavia, kulkevat yli rajojen, rajoista välittämättä ja samanaikaisesti useassa jäsenvaltiossa. Ja nyt äh, tarvitaan kyllä eurooppalaista vastausta näihin kehityskulkuihin. Artiklassa 85 SEUT-sopimuksessa todetaan, että Eurojustin tehtävät ja toimintakenttä alistetaan tavanomaiselle lainsäädäntömenettelylle. Syyteviranomaisen suhteen tilanne on hiukan toinen, palan siihen ihan kohta. Työasiakirjahan meillä aiheesta jo oli. Mm, se taidettiin esitellä tämän vuoden huhtikuussa. Ja tuossa työasiakirjassa viitattiin tiettyihin mahdollisiin eturistiriitoihin, erityisesti Eurojustin ja syyttäjäviranomaisen EPON äh, välillä, että toimenkuvat tulisi äh, selvittää mahdollisimman hyvin. Ja tämän eturistiriitakysymyksen suhteen äh, vaadimmekin komissiolta, että syyttäjäviranomaisen ja Eurojustin välinen rajanveto tulisi tehdä entistä selkeämmin ja toimivallat määritellä hyvin, hyvin selvästi. Syyttäjäviranomaisen äh, toiminnan käynnistäminen, joka luonnollisesti äh, vaikuttaa voimallisesti myös tuohon Eurojusta-asetukseen, Mm, pohjautuu vahvistetulle yhteistyölle. Ja tätä asiaa meidän täytyy kyllä todella pohtia. Viime viikolla järjestettiin varjoesittelijöiden kanssa kokous ja tuossa kokouksessa sovimme, että Eurojust kysymystä käsittelemme varoen ja etenemme varoen äh, lähtien siitä, että että ei Eurojustin äh, rakenteita sinänsä tarvitse suurelta osin lähteä muuttamaan. Eurojust toimii oikein hyvin. Toki tiettyä parannusta voidaan saada aikaan, mutta se tärkein kysymys tässä yhteydessä on nyt siis Eurojustin yhteistyö eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen kanssa. Ja niin kauan kuin tätä yhteistyötä ei saada kunnolla selvitettyä, ei oikeastaan ole järkevää lähteä harppomaan eteenpäin, koska muuten meiltä ja mahdollisuus reagoida Eurojustin ja syyttäjäviranomaisen mm, välisen yhteistyön hiomiseen. Joten nyt haluamme tässä olla eh, hiukan pidättyväisiä ja odotella, että saamme lisäselvitystä tuo syyttäjäviranomaisen suhteen. Komissiolta meidän olisi kiinnostavaa ja tärkeää kuulla, mitä komissio aikoo tuon syyttäjäviranomaisen suhteen nyt tehdä. Ja tuossa työasiakirjassa, johon jo viittasin, esitimme kysymyksiä, joihin mielellämme haluaisimme nyt komissiolta vastaukset. Mitä neuvostoon tulee? Neuvostolta mielelläni kuulisin nyt, mikä on tilanne Eurojustin ja Euroopan, eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen suhteen tällä hetkellä. Me täällä Libessä olemme sopineet, että tammikuussa järjestämme kuulemistilaisuuden tästä koko kuviosta. Ja näin ollen katsonkin, että me voisimme tässä nyt hiukan jarrutella. Turha nyt lähteä kiirehtimään eteenpäin, koska meidän on ensin, ensisijaisesti nyt tärkeää tietää, miten näiden eri viranomaisten yhteistyö on tarkoitus järjestellä ja miten toimivalta rajat vedetään. Ja eipä meidän siksi kannata tässä nyt kiiruhtaa muuta kuin hitaasti. Tämä puheenjohtaja ehkä nyt näin alustuksena. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Aksel. Olisi pitänyt jo sanoa aiemmin, että viime <clears throat> mandaatillahan tämä työ aloitettiin. Ja aivan kuten sanoit, niin <clears throat> kuullaan ensin neuvostoa ja komissiota. Ensin ehkä komissiota lyhyesti ja sitten neuvostoa ja sitten varjoesittelijöille annetaan puheenvuoro. Eli lyhyesti ensin komissiolle puheenvuoro, sitten neuvostolle. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät huomenta, hyvät naiset ja herrat. Meillä on ilo esitellä lyhyesti tilannetta tämän asian suhteen. Esittelijä muistutti teitä komission ehdotuksen ytimestä. Sitä tehtiin Eurojustin toiminnan parantamiseksi, mutta myös sen takaamiseksi, että Eurojustin ja EPMAn välinen yhteistyö olisi sujuvaa tulevaisuudessa. Eurojust ja syyttäjäviraston välinen yhteistyö on asia, josta on myös neuvoston kokouksissa keskusteltu pitkään ja olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisäselkeytystä, joten varmasti kuulette neuvostolta, että tämä kysymys on nyt Italian ää, lähestymistavan ulkopuolella. Asiat ovat edenneet hyvin, olemme työskennelleet hyvin Italian kanssa, mutta koemme, että, että että yleisessä lähestymistavassa ja sen luonnoksessa jotakin asioita, jotka aiheuttavat vielä huolta. Esimerkiksi se, että komissiolla ei ole äh, hallintoneuvostossa edustaja, joka ei vastaa virastoja yhteistä lähestymistapaa. Neuvostoparlamentti parlamentti ja komissio hyväksyvät tästä 2012. Tähän liittyy myös pari kysymystä. Ää, äh, äh, henkilöstön nimityksen ja heidän ammattipätevyyteen ja Eurojustin ja syyttäjäviraston väliset nimityskysymykset täytyy selittää neuvoston ottamassa käyttöön jäsenmaille uuden menettelyn, jossa kansallinen edustaja valitaan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi neuvoston tai nimitetään. Meistä tämä lähestymistapa ei ole oikea. Olemme myös tehneet muutamia vaatimattomia ehdotuksia Eurojustin toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi lisäämällä velvollisuuden tarjota virastolle informaatiota ja valitettavasti jäsenvaltiot eivät valitettavasti kyenneet seuraamaan komission ehdotusta, ja lähitulevaisuudessa joudumme palaamaan tähän. Ja luulenpa tämän asian tähän. Please. Kiitoksia kovasti ja sitten puheenjohtajavaltio. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta esittelijälle. Haluan kiittää komissiota siitä, että se esitteli oikein hyvin tilan, tämänhetkistä tilannesta Eurojust-asetuksen osalta. Eli me, mehän kes, käsittelemme tätä asetusta myös joulukuun neuvostossa. Haluamme saada tämän ää, ää, osittaisen lähestymistavan tai yhteisymmärryksen valmiiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että teksti on melkein valmis. Ähm, meidän täytyy vielä sopia joulukuussa niistä osioista, jotka liittyvät äh, tietosuojaan Eurojustin sisällä. Sitä on käsiteltävä teknisellä tasolla ensin tarkkaan. Ja meidän täytyy myös keskustella Eurojustin ja Eppon äh, tulevista suhteista. Ja siksipä teknisistä syistä äh, keskustelu Eppo-asetuksesta – aivan kuten kollega tai siis työryhmän johtaja on todennut, niin neuvottelut ovat vielä meneillään. Meillä on avoimia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista ennen kuin voimme mm, pohtia, mikä on se yhteistyörakenne Eurojustin ja Eppon välillä, jota toivotaan tarkoitus on parantaa Eurojustin toimintaa. Eurojusthan on täysin operatiivinen yksikkö, se on menestystarina ollut. Ja, mutta haluamme vielä parempaa niin sanotusti pökköä pesään Eurojustin toimintaan niin, ja komission ehdotukseen olemme tehneet muutamia ehdotuksia, jotka liittyvät, tai siinä on muutamia ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa Eurojustin hallintoon ja sen operatiiviseen kapasiteettiin. Tämä hallintorakenne on erityisen tärkeä ja se lähtee siitä, että toisaalta <clears throat> meillä on hallinnollinen johto, se siitä, sitä käsittelee johtokunta ja sitten meillä on myös tämä kollegio, joka käsittelee sekä operatiivista osiota että hallintoosiota. Jäsenvaltiot, Eurojustin jäsenvaltiot, ne tuomarit ja syytteet, jotka istuvat Eurojustissa, voivat näin muodoin keskittyä siihen työhön, jota heidän täytyy tehdä, eli torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Ja tämä joht- johtokunnalle, kollegio tekee valmistelevaa työtä ja komissio osallistuu näihin valmistelutöihin ja johtokunnan päätöksentekoon ja kollegion hallintopuolen työhön. Tämä teksti tulee siis käsittelyyn ministerineuvostossa joulukuussa ja neuvostossa haluaisimme mahdollisimman pian aloittaa yhteispäätösmenettelyn parlamentin kanssa. Toivon, että tämä tapahtuu piakkoin ja toivottavasti saamme puuttuvat, asetuksen puuttuvat osiot valmiiksi niin, että voimme mahdollistaa sen, että Eurojust voi alkaa tehdä mm, piakkoin työtä uuden toi, toi, muo, toimintamuotonsa puitteissa. Thank you. Um, Axel, I know you want to come back on that. So... Niin, Axel, tiedän, että haluat vielä palata tähän asiaan, mutta voit tehdä johtopäätöksiä sen jälkeen, kun varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Mutta sitä ennen poikkeuksellisesti pidämme minuutin tauon, koska nyt tuntuu siltä, että täällä on käännösongelmia Saksan koppi. One minute break unusually. I'm not picking on you, Axel. <laughs> Um, and... Nyt ei toimi mikään. No niin, meidän täytyy nyt keskeyttää tämä tärkeä keskustelu hetkeksi. Nämä tulkkauslaitteet täytyy rebootata. Joten antakaa minulle minuutti aikaa, niin voimme rukata näitä teknisiä ongelmia. Eli minuutin paussi, sitten jatkamme keskustelua ensin. Varjot ja sitten Aksel. Älkää lähtekö mihinkään. Älkää lähtekö. Meillä on hädintuskin edes täällä päätösvaltaisuus. Again, yes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 Okay, colleagues, the, um, the issues have been fixed. No niin, ongelmat on ratkaistu. Istutukaa uudestaan paikoillenne. Olkaa hyvät. The issue is whether the rapporteur would like to take his... Eli esittelijä, voisitteko tekin istuutua? Axel, when you're ready. Axel, heti kun olet valmis. Okay. Okay. Um, Ensin eh, varjoesittelijät saavat puheenvuoron S- ja D-ryhmän varjoesittelijä ensin. Ähm, ja, vielen dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Parahin Claude. Tässä eh, kuuntelin näitä puheenvuoroja erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja ensin esittelijälle toteaisin, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan tosiaan varjoesittelijöiden ja esittelijän piirissä tuossa jo tapasimmekin ja sovimme siitä, että edetään tässä nyt hyvin hitaasti ja varovaisesti ja tarkastellaan asiaa mahdollisimman syvää luotaavasti. Tosin täytyy kyllä myöntää, että olen edelleen aika hämmästynyt siitä, että me keskustelemme Eurojustin uudistamisesta, muuttamisesta virastoksi, vaikkei tästä ole komissio minkäännäköistä vaikutusarviotakaan vielä toteuttanut. 16. joulukuuta 2008 Eurojust-päätöksessähän tällaista arviota äh, oli tulossa. Nyt puhumme Eurojustin uudistuksesta ilman, että minkäännäköistä vaikutusarviota koskaan toteutettiin. Mielestäni tämä on aika kummallista koska arviointiprosessin konkreettisia tuloksia meillä ei käytettävissämme ole, ja mielestäni niitä meidän nyt ennen kaikkea tulisi tarkastella ennen mitään päätöksiä. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin liittyen komission ehdotukseen, on tämä Eurojustin toimintaluettelo äh, artiklassa ja myös äh, liitteessä. Puhutaan Eurojustin toimivallasta liittyen äh, rikollisuuteen. Aiemminhan tämä luettelo oli identtinen Europolin ja Eurojustin välillä. Nyt tätä on muutettu Eurojustin osalta ja haluaisinkin kuulla, miksi toimivalta-alat eivät enää sovi yksi yhteen Europolin ja Eurojustin välillä. Mielestäni niiden pitäisi olla yksi yhteen. No aivan ilmeinen on sitten tuo Eurojust äh, syyttäjäviranomaiskysymys ja siinä mahdollisesti syntyvä eturistiriita ja toimivaltakiista. Äh, esittelijä tähän viittasi ja meidän täytyy kyllä katsoa, miten nämä saadaan sovitettua yhteen. Viimeinen seikka, niin vielä mm, aika yllättävää tässä nyt kuulla, että neuvosto toteaa, että tekstiehdotus halutaan esitellä ja siitä keskustella neuvostossa jo ennen vuoden loppua, kun me taas olemme valmistelemassa kuulemistilaisuutta tammikuulle. Mm, joten muistuttaisin tässä nyt yhteispäätösmenettelystä ja siitä, että työtä tulisi tehdä yhdessä ja eurojustia uudistaa tarpeellisella tavalla, eikä niin, että lähdemme nyt taas ihan eri suuntiin. Mm, olisi muuten kiinnostavaa myös kuulla neuvoston tämänhetkisestä tilanteesta ja siellä käytävistä keskusteluista. Olisi mukavaa, jos neuvosto meitä hiukan valaisisi. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Seuraavaksi Alden Varjo Luisa puheenvuoron. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Rauva Grisbeck ei päässyt paikalle tänään hän pyysi, että korvaan hänet. Kerron teille sitten hänen mielipiteistään. Varjoesittelijänä Allen jos varjastelijana toen esittelijä Axel Vossia ja hänen ehdotustaan varjastelten kanssa päätimme keskeyttää työmme, kunnes keskustelu Euroopasta syyttäjästä saatu loppuun. Nämä keskustelut ovat äärimmäisen läheisessä yhteisössä, kuten komissio totesi, on epäloogista ja epäasianmukaista keskustella Eurojustin uudessa, ennen kuin tiedämme mikä on Euroopan syyttäjäviranomaisen toimen luonto, ennen kuin nämä keskustelut ovat viety loppuun. Ja pidän tervetulleena tätä uudistusta sinänsä. Sen jälkeen voimme muuttaa Eurojustin tältä pohjalta. Haluaisin kuitenkin kertoa teille useammasta seikasta Eurojust uudistamisesta. Ensinnäkin, miten nämä kaksi organismia toimivat, äh, syyttäjävirasto ja Eurojust, äh, missä toimipaikassa, onko se yhteinen, mikä rakenne, onko heillä äh, sama rakenne vai päällekkäinen rakenne, yhteinen tiimi, eri tiimit, peruskysymyksiä, joihin liittyy paljon kysymysmerkkiä ja täytyy olla erittäin tarkkana, jotta uusi järjestelmä toimisi tehokkaasti. Toiseksi näyttää myös sille, että virasto, joka toimii aika hyvin saamiemme tietojen mukaan. Ranskassa kuitenkin koetaan, että Eurojustin transposition jälkeen 2013 kansaksi lainsäädäntö 36 ranskalaisesta jutusta, jotka se pitää siirtää Eurojustille, vain yksi vetomustoimistoin on siirtänyt Eurojustille tietoa ja olen hämmästynyt, miten Eurojust nyt toimii. Tiedämme, että Eurojust toimii vapaaehtoisesti, mutta tähän kysymykseen täytyy tarttua, jos haluamme vahvistaa oikeuden elinten yhteistyötä Eurojustin kanssa ja keskenään ja laajemmin eurooppalaisen oikeuden alueen luomisessa. Ja toinen kohta, jota haluan alleviivata, on tietosuoja, joka on erittäin tärkeä haaste Eurojustin luomisessa ja ja tämä liittyy sekä uhreihin että todistajiin. Tässä näitä Lee Grisbeckin kommentit, jotka hän halusi ottaa esille. Okay, thank you, Louis. Um... Kiitoksia. No niin, palaanpa sitten Akselin puoleen. Vai halusitko sinä, Timothy, sanoa jotain? Siis et ole enää luettelossa. Palaan Akselin puoleen. Onko sinulla kysymyksiä neuvostolle? Meillähän on aikaa. Eli jos sinulla on lisäkysymyksiä neuvostolle, niin voit niitä esittää. Ja myös loppuhuomautukset ihan joka tapauksessa. Thanks, Claude. Um... Kiitos, Claude. Aivan ensin liittyen tähän äh, Äh, kaksoisrakenteeseen, johon viitattiin, äh, myös sen suhteen meidän täytyy mm, olla tarkkana. Eli jos tästä nyt sitten virasto tulee, niin äh, ehkäpä ei kuitenkaan tarvita viraston tavanomaista rakennetta, miten järkevää se nyt olisi Eurojustin suhteen, koska Eurojust kuitenkin työskentelee ja toimii vapaaehtoisuuden pohjalta, joten tästä täytyy vielä tarkemmin keskustella. Mitä sitten tuohon arviointiin tulee? kollega Kaufman on aivan oikeassa. Vaikutusarvio olisi pitänyt toteuttaa jo ajat sitten. Ja olen kuullut, että se onkin toteutettu, mutta että vaikutusarviossa ei minkäännäköisiä sen suurempia löydöksiä ollut. Ja siksi ehkä emme siitä ole kuulleet. En ole itse asiassa kuullut minäkään ja kiinnostaisihan se toki. Ja nyt varmaankin kollegat haluamme erityisesti toimia tosiasioiden pohjalta. Emme me nyt tässä tarkoituksella halua hidastella, vaan haluamme, että meillä on kaikki faktat äh, käytössämme ennen kuin teemme päätöksiä. Äh, esimerkiksi juuri tuo toimivalta kysymys Eurojustin ja EPPOn välillä. Mm, korjauksia voimme tehdä vain siinä tapauksessa, että tiedämme kaiken ja en tiedä kauanko tämä nyt vielä tulee sitten kestämään myös neuvostossa. En tiedä, kyllä tässä aikamoinen aika vielä saattaa mennä ennen kuin esimerkiksi kolmikantaneuvottelut avataan. Kiitos. I think it's very clear. Niin, on selvää, että sinä ja ää, varjo, varjoesittelijät olette todella osuneet naulan kantaan, kun olette tähdentäneet näitä ongelmia. En tiedä, tarvitseeko neuvostoon ja komission enää palata näihin asioihin, koska me tiedämme, mitkä ongelmat ovat. Eli johtopäätöksenä äh, on todettava, että meidän täytyy pitää olla silmä tarkkana näiden asioiden suhteen. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä neuvostolle ja komissiolle, niin voimme mennä eteenpäin. Me tiedämme, missä mennään. No sihteeristö huomautti, että Bakevich ei ole vielä paikalla e, seuraavaa, seuraavaa. Makove ei ole paikalla seuraavaa <clears throat> asiaa varten vielä. En tiedä, pitäisikö sittenkin äh, puhua tästä asiasta enemmän, mutta emme me tarvitse enempää äh, kommentteja komissiolta emmekä neuvostolta. Makove ei siis ole vielä tullut koska kohan hän mahtaisi päästä paikalle. Yritämme ottaa hänen yhteyttä. Pyydän anteeksi, hyvät kollegat. Emme siis voi ottaa seuraavaa kohtaa. Tämä on hyvää puheenjohtajuutta. Ensin menemme täyttä höyryä esityslistaa läpi, mutta kun kollega ei tule, niin hän ei tule paikalle. Olemme, yritämme ottaa yhteyttä häneen. Mennään sitä ennen seuraavaan ää, kohtaan, mutta ehkä voimme Ehkä voimme pitää nyt kuitenkin tauon. Hän on kuitenkin kai tulossa. Pidetään tauko ja yritetään saada hänen yhteyttä. Odotellaan vielä hetki. assistant is, Makovein avustaja on nyt ottamassa Makoveihin yhteyttä. Pidän teidät ajan tasalla.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 colleagues, uh, Mrs. McAvey has entered the room. No niin, hyvät kollegat, McAvey on saapunut. Okay, colleagues, uh, let's begin. I'm sorry for the delay. Um, we'll just begin on the... No niin, jatketaanpa kokousta. Makovei on saapunut paikalle. Eli EPPO on aiheena, Euroopan yleinen ö, syyttäjä. Komissio ehdotti viime heinäkuussa ehdotukseen EPPOsta 87 seut-artiklan perusteella ja jäsenvaltioiden ja neuvostojen <clears throat> hyväksytty ehdotuksen, se lähetettiin parlamentille. Tämä ei ole kuitenkaan yhteispäätösmenettely, vaan hyväksymismenettely. Korostan tätä uusille kollegoille. Viime kaudella Euroopan parlamentti eh, eh, hyväksyi päätöslauselman, se oli Liinon eh, esittelijä 83 säännön mukaisesti siitä, kuinka EPPO tulisi strukturoida ja neuvosto on neuvosto on pyydetty pitämään parlamentti perillä neuvottelujen kulusta. Ja nyt meillä on tänään sekä puheenjohtajavaltion edustaja että ää, ähm, komissio paikalla ja meillä on myös uusi Eppo-esittelijä Makovei. Joten nyt annan puheenvuoron ensin komissiolle ja sen jälkeen puheenjohtajavaltiolle ja sen jälkeen esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotta voitte kertoa, missä mennään. Ensin komission edustaja, joka on Haimans. Haimans on vissin paikalla. Ja koska aika on kortilla, annan puheenvuoron välittömästi lyhyttä päivitystä varten, niin sitten mennään eteenpäin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um... Paljon kiitoksia Komissio tietysti tukee Italian yrityksiä edetä nopeasti EPO-neuvotteluissa ja otamme rakentavasti osaa keskusteluun. Asiahan on niin, että suojan taso ja täytäntöönpanon taso Euroopassa on epätasainen, mitä tulee äh, petoksen torjunta Euroopan budjetissa. Meillä on yhteinen tavoite ja viraston luominen on merkittävä askel Euroopan rikosoikeuden edistämisessä ja EUn budjetin suojamisessa petokselta. Komissio on sitoutunut itsenäisen Euroopan syyttäjäviraston luomiseen 2016 mennessä. Se on vahvistettu Junckerin kirjeessä puheenjohtaja Euroopalle. Me pyrimme luomaan itsenäisen ja tehokkaan eurooppalaisen syyttäjäviraston, joka luo aitoa lisäarvoa. Ja tässä ovat meidän punaiset viivamme. EPOn täytyy olla itsenäinen. Sen täytyy olla immuuni eurooppalaisilta ja kansallisilta vaikutuksilta, vaikkakin pysyä tilivelvollisena äh, keskeisellä tasolla Euroopan äh, pääsyyttä ja hänen avustajat eurooppalaiset syyttäjät vahvistavat eurooppalaista ulottuvuutta ja sen riittävyyttä, joten menettelyn nimittelyssä täytyy olla riittävät Takia itsenäisyydelle. Nimityksen täytyy tapahtua EU-instituutioiden toimesta, joka antaa neuvostolle Euroopan parlamentille aidon mahdollisuuden valita eri ehdokkaiden kesken. Ammatillisen kokemuksen ja osaamisen arvion täytyy tapahtua itsenäisesti. On tärkeää muistaa, että paikallisella tasolla Euroopan delegoidut syyttäjät toimivat sitä viraston puolesta – vaikka työpaikkaan on maantieteellinen etäisyys ja kuuluvat samaan virastoon, niin heillä täytyy olla samat tavoitteet ja heidän täytyy mahdollisimman pitkältä integroida EPOon. Tätä taustaa varten on tärkeää, että heidän soveltuvuutensa arvioidaan keskeisellä tasolla ja että, että myös keskushallinnon tasolla reitataan. Toiseksi Nepon täytyy olla tehokas ja viraston sisäisen työnjaon niin pitäisi mahdollistaa, että ihmiset kentällä, eli nämä delegoidut syyttäjät keskustoimisto antavat aitoa lisää arvoa ja luovat aitoa eurooppalaista syyttämis, syyttäjän politiikkaa, syytöspolitiikkaa Euroopan taloudellisten etujen puolustamiseksi ja puheenjohtajuuden ää, äh, luonnoksessa on vielä epäilyn sijaa tasapainon löytämisen suhteen. Ää, äh, me, keskusvirastolla pitäisi olla syytteeseen asettamiseen ja syytteeseen ajamisen suhteen aitoa valtaa yhteisen talousetua täytyy puolustaa ilman ää, syytettyjen menettelyllisiä suojaa. Epäilyjen oikeuksia täytyy ää, noudattaa sekä yhteisön akita että kansallista lainsäädäntöä. Asetusehdotus antaa myöskin uusia oikeuksia epäilylle, jota voidaan harjoittaa kansallisen mukaiseksi muun muassa oikeus kerätä ja sitä näyttää joten menettelyiset suojat ovat epäilylle su- suuret. Komissio ehdottaa myös voimakasta oikeudellisen arvioinnin ää, menettelyä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot voivat, ja EPA voi pyrkiä myöskin ennakkopäätösten saamisteen tuomioistumisesta. Kiitämme Makoveita tämän tärkeän asiakokonaisen suhteen. Meillä on samat tavoitteet Euroopan kansalaisten edussa on luoda käytännössä toimiva lisäarvoa luova Äh, järjestelmä, joka suojelee budjettia. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtajan valtiolle. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta myös esittelijä Makoveille. Ennen kaikkea haluaisin äh, korostaa sitä, että puheenjohtajan valtio vastaa siihen äh, kutsuun, jonka edustaja Jakoliino esitti, eli siihen, että me meidän tulisi pitää parlamentti jatkuvasti tiedotettuna kehityskuluista. Tässähän on kyse aivan erityisestä menettelystä. Me emme ole yhteispäätösmenettelyssä, vaan haluamme kuitenkin ottaa parlamentin mukaan tähän harjoitteeseen. Italian puheenjohtajuuden aikana keskustelut, jotka liittyvät EPPOon, ovat tapahtuneet jo kahdella eri ministeritason kokouksissa ja niitä jatketaan osa ministeriössä joulukuussa. Ja me olemme muun muassa ottaneet esiin proseduaaliset takeet ne, ja olemme myös ottaneet esiin EPPON asetuksen sovellusalan neuvostossa Luxemburgissa lokakuussa tänä vuonna ministerit keskustelivat erityisesti yhtenäisestä eurooppalaisesta alueesta, jonka puitteissa syyttäjän tulisi toimia ja toteuttaa yhtenäisiä tutkimuksia. Puheenjohtajuutemme aikana olemme järjestäneet 11 työryhmän kokousta ja EPPO-kysymyksestä on keskusteltu myös kaikissa neljässä koordinaatiokomitean kokouksessa, jossa käsitellään rikosoikeudellista yhteistyötä ja koordinointia. Olemme <clears throat> keskustelleet kaikista tärkeimmistä seikoista. Olemme käsitelleet erityisesti ongelmaa, ongelmasta, joka liittyy EPPON rakenteeseen – korostaisin sitä, että puheenjohtaja, aiempi puheenjohtajavaltio ää, esitti jo aika hyvin strukturoidun tekstin. Se koski Eppon muotoa, sen rakennetta verrattuna komission alun perin esittämään rakenteeseen. Puheenjohtajavaltio haluaa jatkaa kaikkien periaatteellisten eh, kysymysten käsittelyä, jotka ovat vielä eh, pöydällä, ja tutkimme myös niitä eh, seikkoja, jotka liittyvät muihin rinnakkaisiin neuvotteluihin. Tarkoitus on päästä eteenpäin muun muassa tutkinta menettelyiden saralla, eli miten kansainvälisten tai rajat ylittävien rikostutkintojen tulisi edetä. Nehän ovat aika monimutkaisia, kun otetaan huomioon se monimutkainen tasapaino eri tut- syyttäjien välillä. Eli täytyy pohtia, miten delegoitujen syyttäjien tulisi keskustella keskenään. Ja täytyy myös pohtia, mikä, mikä rooli on kansallisella oikeus, tuomioistuin valvonnalla, kun puhutaan tutkinnan siirtymisestä jäsenvaltiosta toiseen. Olemme myös keskustelleet juttujen arkistoinnista ja siitä, no täytyy tässä kohtaa sanoa, että yritämme kunnioittaa komission alun perin tekemää ehdotusta ja yritämme parantaa myös tuomioistuinvalvontaa rajat ylittävästi. Olemme keskustelleet näytön hankintatoimista ja todisteiden hankintatoimista ja haluamme tietenkin taata asianomaisten oikeudet. Milanon epämuodollisessa kokouksessa pyrimme myös vahvistamaan ja standardisoimaan niitä oikeuksia, joita niiden henkilö, joista niiden henkilöiden tulisi nauttia, jotka ovat EPPON tutkinnan kohteina. Ja ihan lopuksi olemme keskustelleet lain, EPPON ja oikeudenkäyttöalueista meidän täytyy pohtia, mikä on kansallisten tuomioistuinten ja oikeudenkäyttöalueiden rooli suhteessa EPPOon. Keskusteluita ei ole vielä saatu päätökseen tällä alalla, mutta me pysymme avoimina myös sille mahdollisuudelle, että tiettyjä säännöksiä täytyy käsitellä vielä myös tästä tuomioistuin näkökulmasta. Meillä on myös tietosuoja kysymys. Täytyy suojella henkilötietoja ja me olemme jo käyneet temaattista keskustelua siitä, minkä mikä on tietosuoja miten tietosuojakysymykset tulee ottaa huomioon ja, ja mikä on EPPON työntekijöiden status? Ovatko he edelleenkin jäsenvaltioiden työntekijöitä vai saavatko he jonkinlaisen, mikä on heidän statuksensa EPPON sisällä, kun he hoitavat työtehtäviään? Ja sitten suhteet kumppaneisiin, kumppaneihin, suhteet Eurojustiin ovat erittäin tärkeät, erityisesti kun ajatellaan niitä tutkimuksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sellaisia jäsenvaltioita, jotka mahdollisesti eivät osallistu vahvistettu, vahvistettuun yhteistyöhön. Ja on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät välttämättä voi osallistua. Ja sitten sitten tietojen siirtoongelma. Joulukuun neuvostossa käsittelemme artikloja, jotka toivottavasti saavat mahdollisimman paljon suuren konsensuksen osakseen. Nämä artiklat ovat nimenomaan puheenjohtajan vastuulle ja puheenjohtajavaltio esittelee ne ministereille meidän täytyy myös keskustella EPPON, tai siis kansallisten jäsenten riippumattomuudesta ja erityisesti pääsyyttäjän riippumattomuudesta. Kaavailemme tällä, tällä hetkellä sellaista järjestelmää, josta täytyy vielä keskustella jatkossa, ja järjestelmää, joka liittyy erityisesti pääsyyttäjän riippumattomuuteen ja se tapa, jolla pääsyyttäjä nimitetään, on vielä avoin. Joka tapauksessa nimettyjen henkilöiden täytyy olla tuomioistuinten, tai siis korkeita lainoppineita, ja ehdokkaiden valitsemiseksi laaditaan paneeli ja parlamentti ja komissio voivat tämän ehdotuksen mukaan osallistua nimitykseen, mutta joka tapauksessa joulukuussa tulemme keskustelemaan tästä ja toivottavasti eh, saamme aikaan järjestelmän, joka on omiaan kasvattamaan pääsyyttäjien ja muiden syyttäjien riippumattomuutta. Kiitoksia. Tiedän kyllä, että puheenjohtaja ottaa nämä asiat eh, vakavasti, koska olen seurannut näitä keskusteluita. Mennäänpä sitten esittelijä Makove, ole hyvä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajan valtio Italiaa siitä, että se on vastannut parlamentin pyyntöön, jonka parlamentti päätöslauselmassaan marras, maaliskuussa esitti, niin että todella parlamentti on myös mukana tässä lainsäädäntötyössä. Tämä vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää semminkin, kun tämä on hyvin konkreettinen lainsäädäntöehdotus. Tiedämme, että neuvostossa keskustelu on edennyt aika pitkällekin sitten viime kevään. Kun ajatellaan rakennetta ja toimivaltaa, niin tästä sopimukseen ei vielä ole päästy. Tänään kuulin kuitenkin uusiakin asioita, kuten, kuten sen, että neuvosto on tietyistä ehdotuksistaan luopunut. Tarvitaan riippumaton, voimakas eurooppalainen syyttäjäviranomainen, joka voi tutkia, syyttää sekä saattaa oikeuden eteen rikollisia, jotka vahingoittavat EUn taloudellisia etuja. Ja tämän viranomaisen täytyy olla mahdollisimman voimakas, mutta hanketta ei saa vaarantaa ja samanaikaisesti hallitusten välisen yhteistyön tulee jatkua. Meillä on Eurojust ja EPPO on tarkoitus olla toisenlainen toimija. Ja tässä tarvitaan konkreettista parannusta esimerkiksi liittyen niiden petosten torjuntaan, jotka mm, pyrkivät vahingoittamaan EUn taloudellista etua ja näin ollen vievät äh, veronmaksajien rahoja, niin tällä hetkellä epäilen sitä, että EPPO voisi toimia niin tehokkaasti kuin mikä on mahdollista. Mielestäni äh, neuvoston ehdotus ei vielä ole kyllin hyvä. Äh, tulevaisuudessa EPP on todella oltava riippumaton Komission rakenneehdotus on ehkä hiukan radikaali. Kun ajatellaan syyttäjäviranomaisen toimivaltaa ja toimivallan rajoja, mielestäni ehdottomasti myös avoimuus ja läpinäkyvyys on varmistettava valintaprosesseissa ja tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että ehdokkaat alistetaan avoimelle julkiselle hakuprosessille ja luonnollisesti paneelin johtokunnan edustaja täytyy myös Euroopan parlamentin saada kuulla. Haluan siis sanoa tämän nyt hyvin selvästi EPPOssa ei mielestäni tule olla kansallisia edustajia niin kuin Eurojustissa, mutta edustajia, jotka ovat käyneet läpi hyvin tiukan ja samalla läpinäkyvän valintaprosessin. Jos neuvosto tämän vahvistaa, tuemme sitä, että että rakenteeseen liittyy erikoistuneita aloja, mutta tässä luonnollisestikaan syyttäjien kansalaisuus ei saa olla taustalla, vaan heidän pätevyytensä ja kokemuksensa aiemmassa työssään. Ja syyttäjien ehdoton riippumattomuus ja itsenäisyys on taattava heidän toiminnassaan yleisesti ja myös juttuja jaettaessa. EPPOlla tulisi olla yksinomainen toimivalta, mitä tulee sen oman toiminta-alueeseen. Sen tulisi voida myös johtaa tutkimuksia sekä syyttämispäätöksiä. Ja kun ajatellaan keskitettyä toimintaa, mielestäni tämä neuvostoehdotus on vielä hiukan epäselvä. Se, että puhutaan näistä eurooppalaisista delegoiduista syyttäjistä, tämä voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä ei vaikuta heidän riippumattomuutensa ja itsenäisyytensä. Kun ajatellaan nämä todisteiden hyväksymistä, niin tässä varmaankin tarvittaisiin innovatiivisia ratkaisuja, jotta saadaan aikaan todellinen läpimurto rikostutkinnassa ja syyttämistoiminnassa. Meidän täytyy luoda aito vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue ja EPP on täytyy voida toimia täysin rajat ylittäen ja oikeusavun sekä vastavuoroisen tunnustamisen on toimittava ilman näköisiä esteitä. Kun ajatellaan tutkimustoimia ja todisteita eri jäsenvaltioissa, nämä on myös tunnustettava eri jäsenvaltioissa, ja me haluamme sellaisen syyttäjäviranomaisen, joka voi omissa menettelyissään käyttää mm, rajat ylittäen eri välineitä ilman esteitä. Samoin menettelytavalliset takeet tarvitaan ja pyydämme, että neuvosto ottaa huomioon olemassa olevan lainsäädäntökehyksen, kun ajatellaan tuomioistuimen, tuomioistuinten toimintaa. EPP on tulisi voida toimia myös yhteistyössä toimivaltaisten tuomioistuinten kanssa, kun ajatellaan kansallisia tuomioistuimia. Ja samoin sen tulee voida toimia unionin tuomioistuimen kanssa. Ei voi olla niin, että näitä menettelyjä estetään toimimasta keinotekoisin tavoin. Johtopäätöksenä toteaisin, että on hyvin tärkeää, että tiedon vaihto parlamentin ja neuvoston välillä on systemaattista ja sujuvaa, ja toivon, että tulevatkin puheenjohtajavaltiot tiedottavat parlamentille tilanteen etenemisestä kaikissa neuvottelujen vaiheissa, jotta eri toimielimet voivat saada aikaan hyvän kompromissin ja luonnollisesti parlamentin lopullinen kanta on otettava huomioon. Ja seuraavaksi äh, ensimmäinen varjoesittelijä. Olisi Silvi vaan. Vai oliko se Silvia, joka saa puheenvuoron? Anteeksi. Oh, no sekin you, Claude. <coughs> It's fine. Ei se mitään. Puheenjohtaja, tässä kyse on äärimmäisen monimutkaisesta aiheesta, joka liittyy lukuisiin eri kysymyksiin, jotka minun tietojeni mukaan ainakin vielä ovat vailla vastausta. No nyt neuvosto kertoi meille, puheenjohtajavaltio kertoi meille tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta, mutta täytyy kyllä sanoa, että minun mielestäni on äärimmäisen vaikea arvioida ja seurata tätä neuvoston käymää keskustelua, sillä viimeisin asiakirja, joka meille on toimitettu, on tämän vuoden toukokuulta. Ja tuo toukokuinen neuvoston asiakirja käsittelee yksinomaan eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen ehdotettua rakennetta. Kaikki muut kysymykset Niihin olemme nyt saaneet joitain suullisia vastauksia, mutta kun ajatellaan kokonaisarviotamme ja sitä, voiko parlamentti antaa hyväksyntänsä sitten loppujen lopuksi, niin kyllä me tarvitsisimme yksityiskohtaisempia tietoja näistä eri aiheista. Ja pyytäisinkin nyt puheenjohtajan valtiolta kirjallista tilannekatsausta, jotta voimme kattavasti luoda käsityksen tilanteesta. Minä nostaisin esiin nyt joku sen kysymyksen, joita pidän hyvin tärkeinä. Ensinnäkin, niin kuin esittelijäkin totesi, äh, kun puhutaan syyttäjäviranomaisen rakenteesta, niin äh, tietomme perustuvat toukokuiseen asiakirjaan. Tällä puhutaan kollegiosta, pysyvästä kamarista ja, ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on äh, siis äh, aika monimutkainen rakenne. Ja mietin, että eikö tämä ole aivan liian raskas rakenne. Voiko tällainen rakenne toimia tehokkaasti, kun päätöksiäkin tulisi saada tehtyä ja rikollisia tulisi saattaa syytetyn penkille. Esimerkiksi tällainen äh, kierrätysjärjestelmä järjestelmä kaikki syyttäjä tai kolmasosa syyttäjistä vaihtuisi kolmen vuoden välein. Miten ihmeessä tällaisen on tarkoitus toimia? Toinen seikka, jonka halusin mainita, se täällä itse asiassa tulikin jo esiin, nimittäin tämä riippumattomuusvaatimus, että eurooppalainen syyttäjäviranomainen voi toimia täysin riippumattomasti. Neuvoston edustaja puhui johtavan syyttäjän riippumattomuudesta ja että tästä vielä keskustellaan. Ja tässä yhteydessä kysyisinkin seuraavaa. Kansallisten parlamenttien kannanoton luin, näiden joukossa luonnollisesti myös Saksan liittopäivien eli oman maani parlamentin. Ja mielestäni Saksan liittopäivät teki syyttäjäviranomaisen riippumattomuuden suhteen aika kiinnostavan ehdotuksen. Siellä nimittäin ehdotettiin, että Euroopan parlamentti valitsisi johtavan syyttäjän, jotta tällä tavalla todella varmistettaisiin täydellinen riippumattomuus. Kun tässä nyt tätä toukokuista asiakirjaa tarkastelee, niin nimitysprosessi, jota neuvosto ehdottaa, on sellainen, jossa parlamenttia korkeintaan kuullaan. Kysyisinkin tästä liittopäivien ehdotuksesta, joka muuten hyväksyttiin sitten kaikissa kansallisissa parlamenteissa yksimielisesti, niin onko neuvosto edes keskustellut tästä kansallisten parlamenttien ehdotuksesta johtavan syyttäjäviranomaisen riippumattomuuden varmistamiseksi. No sitten puhutaan näistä eurooppalaisista syyttäjistä, artiklat 14 ja 15 toukokuisessa neuvostoasiakirjassa. Tämä nimitysprosessi mm, ilmeisesti kansalliset äh, viranomaiset, kansalliset hallintoviranomaiset eivät ole mitenkään mukana nimitysprosessissa, mutta kun useimmissa jäsenvaltioissa tällaisia viranomaisia on olemassa, ja kun puhutaan syyttäjäviranomaisten äh, nimitysprosesseista jäsenvaltioissa, niin eikö tällainen vastaava käytäntö tulisi äh, ottaa käyttöön myös Euroopan tasolla? Kolmas ongelma tässä äsken juuri keskustelimme Eurojustista ja yksimielisesti totesimme, että toimivalta, ristiriita saattaa hyvinkin syntyä näiden kahden välillä. Sitten meillä on tässä Olaf vielä, eli kun katsotaan Olafia, Eurojustia ja eurooppalaista syyttäjäviranomaista EPPOta, niin kysyisinkin neuvostolta, miten voidaan varmistaa se, että toimivalta konfliktien vaara Äh, rajataan tai mieluiten, äh, että tällaista äh, konfliktia ei edes pääsisi syntymään. Ja muistan nyt, että Euroopan parlamentin hyväksyntä tässä kuitenkin tarvitaan viime kädessä. Toiseksi viimeinen kysymykseni. Komissio alkuperäisessä ehdotuksessaan, joka niin kuin kaikki tiedämme, tuli jo aika pitkän aikaa sitten. Komissio toteaa, että uusia kustannuksia Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille ei tulisi syntyä eikä syntyisi tällaisen uuden viranomaisen perustamisesta. Ja kysynkin neuvostolta ja komissiolta, että onko tämä edelleen tarkoituksena neuvottelun nykytilanteessa, että mitään ylimääräisiä tai lisäkustannuksia tästä ei pääsisi syntymään. Viimeinen seikkani, tämä on tärkeä asia, esittelijäkin tähän puheenvuorossaan viittasi, tällainen reilujen menettelyjen malli on luonnollisesti varmistettava, että kun puhutaan puolustuspuolesta, että nämä oikeudet syytettyjen puolustautumisen suhteen ovat vahvat ja täysin Että Tästä haluaisin myös lisätietoja. Viimeinen huomioni neuvoston asiakirjassa artiklassa 5 puhutaan siitä, että eurooppalainen syyttäjäviranomainen huolehtii siitä, että Euroopan perusoikeuskirjan kirjan määräykset tulee ottaa huomioon, mitä tulee ottaa huomioon, perusoikeudet tulee ottaa huomioon. Ei, on välttämättä huolehdittava siitä, että perusoikeudet täysimääräisesti toteutuvat. Ehkäpä tästä on keskusteltu toukokuun jälkeen uudelleen. Kiinnostavaa kuulla, mitä neuvosto tähän sanoo. Kiitos. Silvia. Kiitoksia Silvia. Ja nyt kääntyisin komission puoleen. Toivottavasti komissio otti vaarin sinun kysymyksestäsi. Mutta sitä ennen Timothy, Timothy Kirkhope. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Rava Kaufmannin kommenttien jälkeen, kuten hyvin tiedätte, puhun ECRn nimissä, mutta yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta meillä on opt-out tässä asiassa protokollan 21 mukaisesti Tanska on automaattisesti tästä järjestelystä ulkopuolella protokolla 22 mukaisesti. Mainitsen tämän ohimennen, koska ryhmäni näkökulmasta me voimakkaasti toimme kaikkea tehokasta ja järkevää taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja petosta vastaan. Mielestäni me täytyy tehdä enemmän näiden rikosten parissa, mutta erityisesti yhteistyössä jäsenmaiden kesken ja käyttäen nykyisiä työvälineitä, joita ymmärtääkseni jossakin tapauksessa ei asianmukaisesti käytetä. Rova Kaufmann ilmaisi jotakin saksalaisten huolia ja muillakin jäsenmailla on suuria huolenaiheita ehdotusten suhteen. Tässä menee minuutti pari alvivaisin muutamaa aluetta, joilla tämä ehdotus jää vähän vajaaksi, jos niin sanotaan. Ehdotus luo erillisiä järjestelmiä. Kaikki, mikä hämmentää fokusta – tai johdonmukaista rikollisuutta ja petosta vastaan käymistä on huono asia. Ja yksinomaisoikeudet ää, nost, nostaa juttu EU-petosta vastaan on erittäin monimutkainen käsite. Se merkitsee paitsi yksin omaisoikeutta, se myöskin vie oikeudet nykyiseltä, nykyiseltä kansainvälis- kansallisilta toimilta joukossa jäsenmaita. Ja tämä rajanveto tämän yksinomaisen vallan ja nykyjärjestelmien kesken hätäisi hämmennöstä. Luultavasti meiltä menee paljon aloitteita ohjata muihin, joihin muuten ryhtyisimme. Toisekseen esittelijä Rova Makovei on maininnut korkeat kustannukset. Eh, sanoisin päinvastoin, että komissio on jo osoittanut, että ylösajokustannukset ovat vain 2,5 miljoonaa euroa. Vuotuiset käyttökustannukset, joiden piti olla lähempänä 20 miljoonaa, ovat nyt väitettyjen säästöjen vuoksi suhteessa Olafin eurojustin budjetin ovat siinä 6 miljoonan euron kieppeillä vuositasolla kaikella kunnioituksella. Jos EU-instituution kustannuksia tarkastelee, Nämä luvut ovat pikkuruisia suhteessa siihen, mitä ehdotetaan. Poliitikkona täytyy muistaa, että jos olemme todella kunnianhimoisia valtio, niin meidän täytyy tehdä kunnon kustannusarvioit ja meillä täytyy olla varaa siihen, mitä haluamme. Tosiasia on, että tämä summa on erittäin vaatimaton, mikä antaa ymmärtää, että ehdotuksen tehokkuus rajoittuu erityisesti erityisesti huomioon ottaen nämä yksin oikeudet, jotka virastolla on. Ja lisäisin, ja tämä nyt vielä halusin lisätä. Ää, rahoitus on aika alhaista, mutta sen lisäksi henkilöstön resurssien käyttö, johon liittyen Rava Kaufman mainitsi tavan, jolla nimitetään ihmisiä valvomaan tätä operaatiota. Me olemme erittäin huolestuneita, jos tässä on sitä kansallista, kansallista hallintaa. Meillä täytyy olla avoin kilpailu. Mikään ei lisäisi tällaisen elimen hämmennystä. Jos pyritään olemaan tuolla lailla objektiivinen. Olemme nähneet muita eurooppalaisia instituutioita, jotka ovat olleet aika tehokkaita, koska olemme päättäneet, koska olemme päättäneet valita tehokkaimmat ihmiset, joilla on välittömintä kokemusta ja heidät on nimitetty. No, meillä sanotaan, että brittinen sanotte noin, mutta meillä on tavattoman tehokas toimija Bob Rainwright, joka pyörittää Euroopan. Hän oli brittipoliisi mutta nyt sattuu olemaan ne taidot, joita tarvitaan äärimmäisen tärkeässä organisaatiossa. Me voimme kaikki tukea sitä täysin. Sama periaate soveltuu tässä. Jos me menemme tässä elehtemispolitiikan suuntaan, niin kuin nyt ehdotetaan, niin emme saa toivomaamme tulosta, eli tehokasta toimintaa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole mukana, ok, mutta mutta muutkin maat ovat huolestuneet Saksa ja monet muut, joilla on tehokkaita järjestelmiä. Ne jo tehokkaasti syyttävät näissä asioissa, kun on tarpeen mukaista. Ja minusta tämä yksin oikeus on iso virhe täällä. Varmasti paras tapa edistää näitä asioita. on yhdistää kaikkien Euroopan maiden parhaat käytänteet, oppia niistä ja panostaa paljon rankemmin yhteistyöhön ja rikosten tunnistamisen ja syytteeseen asettamisen puolella. Minulla on kokemusta tässä yhteisten tutkimustiimien kanssa. Olin vastuussa ää, tuosta mietinnöstä. Ja sen mietinnön tuloksen piti olla hyvä. Mutta se on ollut pettymys kun yhteistyötä ei ole ollut riittävästi Euroopan laivavaltaviranomaisten kesken. Meidän täytyy laittaa suusakkia myöten. Meillä on paljon olemassa uhkia on, toimeen täytyy ryhtyä. Miksemme työskentele olemassa olevien välineiden kanssa ja anna niille riittäviä resursseja tehtävän nähden. Kiitoksia. Seuraavaksi Louis Michel. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin oli ilo kuulla, että komissio ja neuvosto ovat samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että on syytä saada EPPO asetettua mitä pikimmiten, mutta ei tietenkään millä hinnalla hyvänsä. Ja sen vuoksi olen yhtä mieltä niiden huolenaiheiden kanssa, joita kollegamme Kaufman on esittänyt. Euroopan parlamentin kanta on tunnettu. Siitähän äänestettiin edellisellä vaalikaudella ja sanoisin, että me emme ole kauheasti siitä loitontuneet. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että julkisen syyttäjän, syyttäjä on tärkeä Euroopan integraation kannalta, tietysti ottaen huomioon omat oikeuskäytäntömme ja subsidiariteettioikeus siksi Monet parlament, kansalliset parlamentit ovatkin näyttäneet keltaista korttia ja heillä on mahdollisuus se, niin tehdä. Kun ajatellaan, niin täytyy kunnioittaa meidän eurooppalaisten demokraattiemme, demokraatio, kansanvaltojemme su- suverenisuutta ja itsenäisyyttä. Ja pyydämmekin, että neuvosto ottaa ottaa Euroopan parlamentin neuvotteluihin mukaan niin, että järjestätte yhteiskokouksia niin, että voimme taata toimielinten välisen yhteistyön. On erittäin tärkeää, että tämä lähestymistapa omaksutaan. Kun ajatellaan syyttäjäviraston rakennetta sellaisena kuin neuvosto sitä ehdottaa, niin Mielestäni tämä teidän ehdotuksenne on omiaan ehdo, heikentämään kansallisten syyttäjien asemaa, ja siksi me suosimme tällaista niin kutsuttua federalistista lähestymistapaa kuin hallitusten välistä lähestymistapaa. Ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että Eurooppa on uskottava ja sen täytyy kunnioittaa kansalaisten oikeuksia, koska me voimme eh, tällaisen, eh, tämän avulla me voimme osoittaa, että kolme instituutiota ovat eh, kyvykkäitä mm, toimimaan yhdessä ja samaan aikaan hyvää siitä huomiota, että olemme erilaisia. Tässä oli koko joukko kysymyksiä, jotka ovat oleellisia ja ne on otettava huomioon. Kirkhop puhui muun muassa kustannuksista. On totta, että näitä kustannuskysymyksiä täytyy vielä täsmentää Komission esittämät luvut eivät välttämättä ole realistisia. Tietysti tämä teidän esityksenne kuulostaa houkuttelevalta, mutta pitää olla realisti. Ja kustannukset eivät saa olla esteenä, jos haluamme ähm, puolustaa kansalaistemme oikeuksia. Thank you, Louis. And next is... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jan Albrecht. Thank you, Chair. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esityksistä. Aivan ensin haluaisin todeta, että tarvitsemme parempaa yhteistyötä torjuaksemme näiden rikosten aiheuttamaa vahinkoa Euroopan tasolla. Tämä on aika kiireellinenkin asia. Kyllä numerotiedot ovat ihan selkeitä, puhuvat omaa kieltään. Mutta vaikka saisimme nyt läpi syyttäjäviranomaisen perustamisen kunnollisella tavalla, niin kaikki jäsenvaltiot eivät varmaan olisi mukana, mutta joka tapauksessa Eurojustin sekä EPP on välistä yhteistyötä on vahvistettava ja yhteistyötä Eurojustin piirissä on vahvistettava sitäkin. Olen Timothy Kökköpin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että nämä yhteiset tutkimusryhmät ovat mahdollisuus, jota voi vielä vahvistaa ja parantaa ja jota kautta voi parantaa työtä kentällä jo tänä päivänä eikä tarvita uusia toimielimiä tätä varten. Mutta luonnollisesti katson, että EPPO tulisi saada käyntiin, mutta yksi ehto tähän kyllä liittyy. EPP PO voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että menettely, tavalliset sekä rikosoikeudelliset määräykset harmonisoidaan muutenkin. Tiekartastoa olemme valmistelleet ja toivon todella, että nämä ehdotukset saadaan hoidettua mahdollisimman pian, jotta voimme ei luoda tällaisen vähimmäissuojelun tason, vaan todella mahdollisimman korkean suojelun tason, ettei käy niin kuin esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuimen kohdalla. Ähm, ja Euroopan syyttäjäviranomaisen suhteen meillä on oltava hyvin selkeät säännöt menettelyistä. Äh, näin ei vielä ole. Ja nyt kun kuulin neuvostolta, että se haluaisi poistaa suurimman osan viittauksista näihin menettelyihin, niin mielestäni tämä olisi kyllä aika valitettavaa, koska sitten hän, syyttäjäviranomainen, ei voi toimia. Muutenhan käy juuri niin, että lähdetään hoitamaan juttua sinne, missä tämä on itselle kaikkein edullisinta sen tuomioistuimen piiriin, joten näin ei saa tapahtua ja Euroopan parlamentti ei saa hyväksyä tällaista ehdotusta kyllä meillä on tietyt puitteet, joiden nämä äh, suhteen emme voi lähteä seikkailemaan. Lisäksi toteaisin, että jotta vältettäisiin tällainen foorumi shoppailu ja jotta saataisiin kaikissa eri päätöksissä mahdollisimman kevyt päätöksentekomalli, äh, niin syyttäjäviranomaisella on oltava mahdollisuus saada selkeät lainsäädännölliset puitteet eh, niissä jäsenvaltioissa, joissa syyttäjäviranomainen toimii. Joten myös Euroopan unionin tuomioistuimen on voitava tarkastella kaikkia niitä määräyksiä, joita syyttäjäviranomaisen oikeusperustaan tulee. Tämä on tärkeää, eikä tämä suinkaan sen riippumattomuutta vaaranna. Kyllä tuomioistuimemme valvojana ei varmaankaan vie riippumattomuutta miltään toiselta viranomaiselta, mutta tietenkin tätä itsenäisyyttä ja riippumattomuutta tulee vahvistaa riippumattomuus hallituksista ja kansallisista toimijoista on hyvin tärkeää, erityisesti juuri korruption alalla. Tässä täytyy edetä, mutta unionin tuomioistuimen täytyy kuitenkin olla ja oikeussuojakeinot on oltava olemassa. Ja kun ajatellaan rikollisten tai syytettyjen puolustautumista, niin kaikissa oikeusjärjestelmissä tämän on toimittava yhtä lailla omassa jäsenvaltiossa sekä sitten toisessa jäsenvaltiossa täytyy olla mahdollisuus puolustukseen. Kaikkein tärkeintä on todella se, että on oikeus, on samat oikeudet eri jäsenvaltioissa, kun ajatellaan eri oikeussuojakeinoja, niin tason on oltava kaikkialla sama. Muuten tällaista yleistä tai yhteistä syyttäjäviranomaista ei voi edes äh, käynnistää. Niin, haluan todeta, että varjoesittelijöiden kontribuutiot ovat olleet erittäin korkealaatuisia ja meillä on myös muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, jos aika riittää. Ja aikahan riittää. Axel Voss ensin. Vielen Dank, Claude. Ähm, zunächst einmal möchte Kiitos Claude. Minäkin vahvistan sen, mitä Rauha Kaufman ja ylipäätään aiemmat puhuu. Ja tässä ovat todenneet heistä viimeisenä ihan Philip Albrecht. Meidän täytyy tietää, miten tämä syyttäjä viranomainen sitten eh, työskentelee jäsenvaltioissa? Miten sen on tarkoitus toimia? Kun puhutaan syyttäjäviranomaisesta, jonka toiminta pohjautuu vain vahvistettuun yhteistyöhön, niin mielestäni tässä on jo sisäinen ristiriita. Ja siksipä täytyykin äh, pohtia, mm, minkälaiset vaikutukset tällä on jatkossa. Mielestäni ehdotus ei myöskään äh, ollenkaan kylliksi ota huomioon äh, läheisyysperiaatetta. Ja käytännön työssä, niin kuin Jan Philip Albrechtkin totesi, on mahdollisuus kyllä valtaviin ongelmiin niin, että mikä syyttäjä sitten on vastuussa mistäkin jutusta. Ja sitten kun on tällainen kollegio pohjalta toimiva elin, miten ihmeessä sen riippumattomuus voidaan varmistaa. Ja se, että meillä ei ole rikosoikeudellista säännöstöä taustalla, se olisi ollut tarpeen, koska muuten toimet voivat olla hyvinkin kirjavia ja todella voi syntyä tämä ongelma siitä, että juttua lähdetään ajamaan sinne, missä se on itselle edullisinta. Ja kun ajatellaan Euroopan tason rikosoikeudellista ulottuvuutta ylipäätään, niin olisi ehkä pitänyt pohtia, miten tällainen järjestelmä voi Euroopan tasolla toimia. Ja kun ajatellaan ylipäätään esimerkiksi näitä todistus taakkakysymyksiä, mikä on voimassa missäkin. Ja sitten kaikki periaatteet, rikosoikeudellisen menettelyn sitä ohjaavat periaatteet, reilu oikeudenkäynti, oikeus, puol- puolustautua ja niin edelleen. Eli miten tämä ihan konkreettisesti hoidetaan niin, että rikosoikeudellisia perusperiaatteita aina kunnioitetaan. Mielestäni tätä ei vielä tähän astisessa ehdotuksessa ole varmistettu. Ja nyt täytyisi huolehtia siitä, että koko tämä järjestelmä syyttäjäviranomainen, joka perustuu kollegioon, Eurojust, Olaf. Tarvitaanko Olafia sitten enää? Täytyisikö asiat järjestää kokonaan uudelta pohjalta? Niin, kyllä mielestäni näitä kaikkia pohdintoja täytyisi kyllä ottaa mukaan tähän kyytiin ennen kuin tehdään päätöksiä Eli kyllä, syyttäjäviranomaista tarvitaan, mutta se on järjestettävä kunnolla. Thank you, Axel. Next is... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Meer. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Minä vastustan eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen perustamista. Minun puolueeni katsoo, että tämä on puhtaasti kansallinen kysymys ja sellaisena sen tulee säilyäkin. Euroopan unionilla ei ole mitään asiaa, vaikka kyse olisi eurooppalaisten rahojenkin väärinkäytöksestä niin kyse on kuitenkin aina veromaksajien rahoista ja kansallisten viranomaisten täytyy saada hoitaa nämä asiat. Jokunen kysymys. Omassa kotimaassani Alankomaissa on hyvin paljon epäselvyyttä siitä, mitä tällainen single legal area, yhtenäinen lain, lai, laillinen alue, mitä tämä itse asiassa ö, tarkoittaa. Voisiko komissio kuvailla tätä meille vielä selvemmin? Ja sitten kun ajatellaan kansallisia toimijoita, kansallisia viranomaisia, kuten syyttäjäviranomaista tällä yhtenäisellä oikeusalueella, niin miten tämän on tarkoitus toimia? Minkälainen tämä pelikenttä oikein on. E, ja me emme, emme hyväksy kyllä puolueessani tällaista mallia. Ja tässä ollaan, to, ollaanko tässä nyt jo menossa ihan eurooppalaista, kohti eurooppalaista yhteistä rikoslakia? Ja sitten kysyisin, että mitkä e, jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen perustamisesta ja mitkä eivät. Kiitos. Okay, thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Swinburg. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tiedosta. Minulla ei ole mitään suoria kysymyksiä, vaan lyhyt selvitys siitä, mitä, mikä meidän kantamme on, ja sekin on aika selkeä. Voin selkeästi todeta, että eurooppalaiseen liittovaltio, supervaltioon ärvivät käyvät yhä selvemmäksi, että tämä liittyy Ruotsin kykyyn ylläpitää lakia järjestöstä ja voin vakuuttaa teille, että meidän Ruotsin oma syteviranomainen on täysin, toistan täysin kykenevä tarttumaan tällaiseenkin rikollisuuteen. Komission tekisi parhaansa, jos se, se jättäisi inkvisitorinsa Brysseliin. He eivät ole tervetulleita Pohjolaan. Kiitos. Thank you. Next is, uh... Seuraavaksi Peter Dieter. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aion esittää lyhyen ja yleisluontoisemman huomion tästä asiasta, koska mielestäni neuvoston tavoite on vesittää tämä ehdotus haastamalla Eppon riippumattomuus haluavat samanlaisen toimielimen kuin Eurojustin. Neuvosto haluaa, että jokainen jäsenvaltio voi delegoida syyttäjän EPPOon, tai se antaa jäsenvaltioiden valvoa itseään. Euroopan parlamentin rooli on vastata kansalaisten pyyntöihin, joten emme voi hyväksyä sitä, että asioista päätetään suljettujen ovien takana organisoitu rikollisuus, korruptio ja muut petokset, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, niihin tulisi puuttua perustamalla todellinen EPPO. Ja EPPOn lisäksi meidän tulisi muuttaa Olaf- ja Eurojust-asetuksia, jotta voidaan välttää tarpeetonta byrokratiaa ja päällekkäisyyttä. Euroopan parlamentin ja Liben tulisi vaatia uutta sisäistä kertomusta neuvoston tekstistä, jotta voimme vaikuttaa poliittisesti jäsenvaltioihin. Kiitoksia, Peter. Seuraavaksi Katriina. Yes. Yes, please. They're after you ja sen jälkeen sinä. Grazie, presidente. E Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtajavaltiolle hyvästä työstä. Kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille, jotka ovat valottaneet tätä työtä, joka liittyy eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamiseen. Olen sitä mieltä, että monet ne hämmennyksen aiheet, joita täällä on esitetty, ovat sellaisia, että voimme ne jakaa. Ennen kaikkea olen sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, ja minä olen siis samaa mieltä, eh, että Euroopan parlamentin tulisi voida paremmin Ähm, olla mukana neuvotteluiden seuraavissa vaihteissa niin, että äh, olemme perillä siitä työstä, mitä tehdään, ja parlamentti voi myötä vaikuttaa ehdotukseen, joka mielestäni on todella todella tärkeä. Ja kuten sanoin, täällä on esitetty monia hämmennyksen aiheita, monia äh, solmuja on vielä äh, selvittämättä, jotka liittyvät sen toimintaan, Ähm, riippumattomuuteen ja toisaalta myös mahdollisten syytettyjen oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. Mutta haluaisin myös, että keskusteltaisiin itse äh, organisaatiosta, mutta olisi hyvä, jos me kaikki voisimme yksilöidä kaikkein parhaimmat äh, ratkaisut niihin kysymyksiin ja hämmennyksen aiheisiin, joita tänään on tuotu esiin. Ja Täällä todettiin, että yksikään valtio ei voi yksin äh, torjua äh, talousrikoksia. On erittäin tärkeää myös, että lähestytään tätä kysymystä myös siltä kantilta, että kaikki jäsenvaltiot voivat myötävaikuttaa tämän viraston toimivuuteen. Eli kaikkien tulisi yhdessä löytää sellainen ratkaisu, jonka myötä saamme organisaation, joka on riippumaton ja vahvistaa, omiaan vahvistamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Sellaisen organisaation, joka on omiaan tuomaan ylimääräistä lisäarvoa sille työlle, jota jo nyt tehdään, ja olisi tärkeää, että parlamenttikin voisi myötä vaikuttaa tämän organisaation rakentamiseen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Vielä muutama puheenvuoro. Seuraava on Lopes Akuilar, olkaa hyvä. Thank you, Claude. I find it... Kiitos, Claude. Mielestäni on hyvin merkittävää, että joka kerta kun avaamme keskustelun ylipäätään SEUT-sopimuksen artiklan toteuttamisen panosta siis puhun nyt artiklasta, joka ylipäätään viittää Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamiseen, niin joka kerta avataan keskustelu paitsi poliittisella tasolla – myös ihan teknisellä tasolla mahdollisuuksista vihdoinkin perustaa tämä äh, syyttäjäviranomainen. Totta kai nämä tekniset yksityiskohdat ovat aika vaativia, mutta mielestäni nyt on muistutettava, että kyseessä on poliittinen elin ja luonnollisesti tarvitaan kovasti työtä, työtä paitsi komissiossa – hioa ehdotustaan myös neuvostossa, koska joka ikisen jäsenvaltion tulee tarjota suoja sille, että paitsi rikosoikeus, myös erilaiset oikeussuojakeinot toteutuvat. Ja siksipä tarvitaan eurooppalainen elin, että voidaan todella torjua kaikkialla Euroopan unionissa rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta, ja tätä on olemassa. Ja tällä hetkellä kansalliset syyttäjäviranomaiset ja oikeuslaitokset ja muut viranomaiset eivät pysty edes tutkimaan tällaisia Euroopan tason rikollisia rakenteita, joten tätä tarvitaan. Olen toki täysin tietoinen, olen aina ollut täysin tietoinen niistä mielipideeroista ja myös eroavaisuuksista eri menettelyissä ja keinoissa eri jäsenvaltioissa ja tietenkin ylipäätään eh, rikostuomioistuimet jäsenvaltioissa toimivat eri tavoin, eikä tällaisia laivavalvontaviranomaisia tai syyttäjäviranomaisia, jotka voisivat toimia rajat yli ole missään jäsenvaltiossa. Ja siksi tarvitaan eurooppalaista ratkaisua, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa. Poliittinen lähtökohta mielestäni tässä nyt on oikein hyvä sen sijaan, että jälleen kerran toistuvasti vastustettaisiin itse periaatetta. Tietenkin tässä on paljon yksityiskohtia ja teknisiä kysymyksiä, jotka on hoidettava sitten ajallaan. Mutta mielestäni meidän tulisi välittää selkeä viesti siitä, että – on hyvä syy sille, että tämä artikla 86 ylipäätään kirjattiin ja nämä sanamuodot kirjattiin SEUT-sopimuksen äh, vapauden ja turvallisuuden alueen otsikon alle. Joten jälleen kerran muistuttaisin, että LIBE-valiokunnan tulisi nyt äh, pitää kiinni tästä poliittisesta periaatteesta, että meidän täytyy todella vedota neuvosto ja komission, että mitä pikimmin hoitavat tämän asian kuntoon. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja viimeinen puhuja voit. Ja, ihan Kiitos. Kiitän teitä. Ja palaisin tuohon periaatekysymykseen, johon ja Kaufmankin viittasi, että täällä vaaditaan, että perusoikeuksia tulee kunnioittaa. Ja nyt minäkin vielä kysyisin neuvostolta ja komissiolta, että onko tätä sanamuotoa muutettu, koska Euroopan perusoikeuskirja, monet direktiivit ovat määritelleet useita syrjintälausekkeita, joita tulee todella kunnioittaa. Meillä Saksassa, kun puhutaan syrjinnästä, joka perustuu poliittiseen mielipiteeseen, poliittiseen katsomukseen, niin äh, Saksa itse on äh, ikään kuin tässä lähtenyt sivuraiteelle. Hyväksyykö komissio sen, tai tekeekö komissio jotain sen suhteen, että myös Saksan liittotasavallan tulee kunnioittaa periaatetta siitä, että ketään ei saa syrjiä poliittisen vakaumuksen vuoksi. Saksa on todella ää, äh, jättänyt tämän syrjimättömyyslausekkeen huomiotta, äh, tai ainakin äh, halunnut sitä rajoittaa. Ja nyt tässä on vähän samaa, samaa lähtökohta, että tietyille jäsenvaltioille jätetään äh, mahdollisuus porsain, porsanreikien säilyttämiseen äh, syrjimättömyyden alalla, kun puhutaan siitä, että perusoikeuskirjaa tulee kunnioittaa, eikä tämä ole määräävä ja pakottavaa. Kun äh, ajatellaan sitten, että minun maani kansalaisia tai muiden maiden kansalaisia ei nykyjärjestelmän mukaan voi karkottaa toiseen maahan tai viedä toiseen maahan, niin miten se on jatkossa sitten? Kiitos. Palaisin vielä esittelijään. Makoveihin. Ja haluaisin myös kuulla vielä komissiolta ja neuvostolta. Toivottavasti he ovat kuunnelleet näitä puheenvuoroja korva höröllä ja tarttuneet niihin. On tärkeää, että kuulemme myös vastauksen Fernandon pointtiin siitä, kuinka varjoesittelijät ja Eppoa seuranneet muut MEPit ovat voineet vaikuttaa tähän kaikkeen. Syyhän tähän, tässähän käsitellään yhtä kaikkein tärkeintä asiaa, asiaa, nimittäin rikosten torjuntaa. On erittäin tärkeää muistaa, että se edellyttää muun muassa prosessuaalioikeuteen liittyvien oikeuksien muuttamista ja mm, se, mitä Fernando sanoi, tämä on erittäin tärkeä tehtävä myös parlamentille. Se edellyttää paljon työtä meiltäkin. Tämä ei ole pelkästään pintapuolinen tehtävä, tämä on suuri tehtävä. Me puhumme rikosjärjestelmistä ja niiden torjumisesta. Ja haluaisin, että komissio ja neuvostokin vielä palaisivat näihin nimenomaisiin asioihin, joita jäsenet ovat esittäneet. Ensin McVey ja sitten neuvosto ja puheenjohtajavaltio, ja komissio. The EPPO is perustuu perussopimuksiin. Emmekä voi odottaa, että EUn prosessioikeus loisi Euroopallista syyttäjävirastoa. Täytyy lähteä siitä, mitä meillä on. Eli jäsenmaiden lainsäädäntö on epätasaista. E on rikosprosessioikeus on pitkän aikavälin tavoite. Haluaisin päästä siihen, mutta tällä hetkellä emme tiedä, missä me, mihin päädytään. Nyt täytyy luoda EPPO. Muistutan myös kollegoita siitä, että vuoden 2013 tilintarkastustoimistamme kertoksen mukaan petosten summa on yli 300 miljoonaa euroa lahjonnan suhteen luku on 20 miljardia EUssa. Paljon on rahaa, jota ei saada takaisin ja paljon rikoksen tekijöitä, joita ei saada kiinni. Syyttäjänvirasto yrittäisi ratkaista tämän ongelman. Siksi luotiin siksi säädökset perussopimuksessa. Me tarvitsemme vastauksia kuitenkin. Mitä prosessi prosessuaalista oikeutta me käytämme. Ja jos teemme tutkinnan Italiassa, silloin käytämme Italian oikeutta, jos pidätys on Saksassa. E, ja puhun nyt Euroopasta syyttäjävirastosta Saksassa Saksan laki. Ja tutkimuksen lopuksi, kun eurooppalainen syyttäjä päättää, mihin tuomioistuimeen, mihin tuomioistuimeen, jota lähdetään missä äh, instanssina syytteeseen, silloin kaikki tutkinnan aikana kerätty näyttö pitäisi tunnustaa. Siksi tehdään tutkinta ja päätös on tuomio. Tällä hetkellä tekee hallinnollisia tutkimuksia ja lähettää kansalliselle vastapuolilleen viranomaisille tiedot ja 50 prosenttia Olafin tutkinnosta jää vaille seuraamuksia jäsenvaltioissa. Ymmärrän, että jäsenmaita, joissa asiat menevät hyvin, mutta tiedämme, että on jäsenmaita, joissa veronmaksajarohja ei peritä takaisin. Meidän pitää ajatella yhtenäisesti, kaikki rahat pitää kertoa takaisin. Ne hienot jäsenvaltiot, jotka perivät kaikki takaisin ja toimitsevat kaikki tekee, että he voivat toimita kaikki, kaikkien maiden rikoksen tekijöitä, jos he ovat sytävirastossa. Eli voimme edetä. Olaf tekee hallinnollisia selvityksiä. Meillä on Eurojustin oikeudellinen yhteistyö, joka on taas eri juttu. Eurooppalainen syyttäjävirasto tekisi jotain ainutlaatuista, eli se aloittaisi tutkinnan ja kävi sen loppuun alusta loppuun juttujen jakaminen sattumaisperiaatteella, se, että yksi tut- tekee tutkintaa toisessa jäsenmaassa ää, vääristymien välttämiseksi ja kunkin maan prosessuaalisia oikeuksia kunnioitetaan tutkinnan osana. Ja se, että kaikki tämä tunnistetaan sen tuomi, maan tuomioistumessa, jonne juttu päätyy. Näin simppeliä se on, jos haluaa tämän toteuttaa much. Uh, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi neuvosto. Grazie. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani tyytyväinen siihen, mitä Makove juuri sanoi. Meillä on sama päämäärä yhdessä. Haluamme tehokkaan EPPON ja haluamme riippumattoman EPPON. Teemme parhaamme, jotta neuvostossa joulukuussa saamme riippumattomamman EPPON uuden ö, pääsyyttäjän valintaprosessin myötä. Ja, ja seuraavaksi haluaisin vastata edustaja Michellille joka sanoi, että komission ja neuvosto haluavat edetä nopeasti, jotta EPPO saadaan ja tämä asetus saadaan käsiteltyä nopeasti. Komission osalta en tiedä ainakaan, ainakin puheenjohtajavaltio haluaa edetä nopeasti, mutta tämä ei tiedä, tietenkään vaikuta muiden jäsenvaltioiden kantoihin. He voivat olla eri mieltä. Nyt haluaisin palata Kaufmannin ja Albrechtin huomioihin. Täytyy pyytää anteeksi sitä, että en ehkä ollut riittävän selkeä. Te sanoitte, että haluaisimme poistaa tiettyjä prosessuaalioikeuteen liittyviä säännöksiä. Ehkä en ilmaissut itseäni sel- riittävän selkeästi. Me haluamme vahvan järjestelmän, joka puolustaa prosessuaalisia oikeuksia. Emme millään muotoa halua poistaa niitä tekstistä. Me olemme omistautuneet tähän asiaan. Milanon epämuodollisessa kokouksessa meidän ministerimme ja muut ministerit ilmaisivat kantansa siitä, mikä prosessuaalioikeuksien statuksen tulisi olla ja tasan tulisi olla niiden ihmisten kohdalla, jotka joutuvat tuomioistuin käsittelyihin. Ja me pidämme minimi, miniminä EUn akiita ja sen jälkeen voi, ja otetaan huomioon myös kansalliset toimet. Italian puheenjohtajavaltiona on ottanut vaarin kahdesta ehdotuksesta, jotka ovat olleet pöydällä sitten viime joulukuun. Ole, toivottavasti joulukuussa saamme syyttömyysolettamadirektiivin päätökseen joulukuussa ja toivottavasti myös lakiapuun liittyvä direktiivi saadaan päätöksen joulukuussa. Eli tällä tavalla perusoikeudet tulevat otetuiksi huomioon ja haluamme ottaa tämän huomioon myös EPPO-asetuksessa. Olen myös tyytyväinen Kaufmannin pyyntöön. No, sen lisäksi mitä jo internetissä on, niin te siis haluatte lisämateriaalia. Kyllä minä uskon, että joulukuun teksti tulee julkiseksi, koska sehän, kyseessähän on ministerineuvoston kokous Ehkäpä tämä ehdotuksen kovin ydin on jo olemassa ja sen voimme toki lähettää parlamentille. Sitten syyttäjän rotaatiosta. No tämä on ihan tällainen alustava järjestelmä, ei varmasti ole pysyvä järjestelmä se, että syyttäjä vaihtuu joka kolmas vuosi. Kuten muissakin oikeudellisissa elimissä yleensä, kun tällainen toimielin perustetaan, niin halutaan välttää sellainen tilanne, että yhdeksän vuoden jälkeen kaikki häipyvät kerrallaan. Haluamme sellaisen järjestelmän, jossa kolmannes henkilöstöstä vaihtuu kolmen vuoden kuluttua ja niin edespäin. Mutta siinä vaiheessa, kun päästään tämä regiimi on riittävän kypsä, niin tämäkin muuttuu. Ja sitten pyy- liittyen pyyntöönne tai Bundestagkin kysymykseen liittyen siitä, että Euroopan parlamentti nimittäisi tämän pääsyyttäjän. Minä uskon, että voimme, meidän järjestelmämme on parempi keino taata EPPON riippumattomuus. Tällä hetkellä me suunnittelemme sellaista paneelia, joka on samankaltainen kuin se paneeli, joka valitsee Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarit. Ja tämä menettelyhän on avoin, eli jokainen voi esittää niin sanottua lyhyttä listaa. Se esitellään myös parlamentille ja komissiolle, joka sitten yhteisymmärryksessä tekee päätöksen, aivan kuten tietosuojavaltuutetunkin osalta on. Kuinka taataan se, että Eurojustin ja muiden elinten kanssa ei tule eturistiriitoja No, rehellisesti sanottuna en voi vastata täydellisesti tähän, koska me emme ole vielä käsitelleet näitä säännöksiä toistaiseksi, mutta uskon, että tarvitsemme selkeän tekstin, te selkeän ehdotustekstin ja tarvitsemme selkeän direktiiviehdotuksen, joka koskee rahoitusintressien suojelua, koska EPPOhan, EPPOn toimivalta liittyy aika läheisesti rahoitusintressejä. Se on lähellä tätä tekstiä. Ja Lopes ja ja muille sanoin jo muodollis, epämuodollisessa kokouksessa, että puheenjohtajavaltio aikoo mennä nopeasti kohti trilogiaa, muodollista trilogiaa ja olemme aika pitkällä siinä, että tämä direktiivi hyväksytään nopeasti ja saamme selkeät määritelmät, koska jos meillä on direktiivissä selkeät määritelmät, niin saamme myös selkeän mandaatin EPPOlle edellyt. Eli, eli voimme määrittää, mitkä rikokset kuuluvat EPPOn toimivaltoihin ja mitkä eivät. Ja sitten olen myös sitä mieltä, että tiedonvaihto tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa dialogi EPPON ja muiden virastojen välillä, erityisesti Eurojustin välillä – välillä tällainen tiedonvaihto tulee olemaan tärkeää ja sen täytyy olla tehokasta ja tulee sellaista olemaankin. Ja mitä Eurojustiin ylipäänsä tulee, niin meidän mielestämme Eurojustin rooli on oleellinen. On erittäin tärkeää, että sen avulla voidaan tehdä yhteistyötä myös Eppon ja kolmansien jäsenvaltioiden kanssa. Ja kuulimme muuten, että Ihan kaikki jäsenvaltiot eivät edes ole mukana tässä yhteistyössä. Yksi on jopa suljettu perussopimuksen artiklan 5 perusteella joka tapauksessa. Eli myös näiden jäsenvaltioiden kanssa täytyy yhteistyötä tehdä. Ja Eurojustilla tulee olemaan erittäin tärkeä rooli siinä. Ja kustannuksista puheen ollen annan mielelläni komission kollegoille mahdollisuuden vastata. Aivan kuten sanoin, niin temaattisessa keskustelussa olemme jo keskustelleet siitä, kenen tulisi maksaa Eppon viulut siinä vaiheessa, kun siirrytään tällaisen kollegiaaliseen jälkeen. Eli jäsenvaltiot, onko, ovatko jäsenvaltiot maksumiehinä vai tuleeko raha EUn talousarviosta? No, tämä on kysymys, joka on edelleen pöydällä avoimena. Nyt haluaisin vielä palata edustaja Meirin kysymykseen yhtenäisestä oikeudellisesta alueesta. No tämä on hieno ilmaus, mutta tämä on myös hyvä ajatus. Ja olen yrittänyt kavalla sellaista aluetta, jonka puitteissa EPPO voisi kerätä todisteita, jotta se voisi ryhtyä tutkintatoimiin ilman, että rajat eivät tulisi eteen. Eli rajat eivät olisi esteenä. Kuitenkin nämä delegoidut valtuutetut tulevat tekemään myös kansallisella tasolla yhteistyötä viranomaisten kanssa, joten olemme sitä mieltä, että kyllä tämä keskitetty järjestelmä kunnioittaa kansallisia järjestelmiä. Entäpä sitten saammeko me eurooppalaisen rikosoikeuden? Ei. Me haluamme vain tässä vaiheessa harmonisoida Bonn työjärjestystä ja ylipäänsä sääntöjä, mutta tuomioistuimet jatkavat toimintaansa ja oikeudenkäyntiä ihan samalla tavalla kuin tähänkin mennessä, koska EPPO esittää kaiken sen näytön ja todisteet, joita tarvitaan kansallisessa tuomioistuimessa, ja kansallinen tuomioistuin sitten vie jutun ete, juttua eteenpäin toteuttaa oikeudenkäynnin. Ja sitten vielä nopea vastaus Voitille Ähm, luovutuksista. Ja pidätysmääräysjärjestelmän mukaisesti meillä on jo sääntöjä, jotka mahdollistavat kansallista Euroopan kansalaisten, yhden siis jäsenvaltion kansalaisen luovutuksen toiseen jäsenvaltioon. Järjestelmä ei ole muuttunut, me keskustelemme tästä asiasta toki. Ja EPPO voisi ehkä oikeusviranomaisia pyytämään antamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Me tarkastelemme sitä, mitä on ollut jo olemassa vuodesta 2002 alkaen. Ja yritin tässä vastata nopeasti suurimpaan osaan kysymyksistä, mutta jos jotain jäi, niin vastaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, helpus komissio. Thank you very much, Chairman. Um, well, I do not... Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla tässä paljoakaan ole lisättävää siihen, mitä neuvoston kollega sanoi, mutta tietenkin on hyvä, että kuulemme näin paljon tukea syyttäjäviranomaisen perustamiselle ja myös tukea Euroopan komission ehdotuksille ja todella tukea riippumattomuudelle. Täällä mielestäni esittelijä ja muut äh, jäsenet äh, kovasti Mm, heijastelivat komissionkin kantoja ja luonnollisesti me haluamme jatkossakin tehdä läheistä yhteistyötä tässä tärkeässä kysymyksessä Euroopan parlamentin kanssa. Täällä esitettiin joukko hyvin kiinnostavia keskeisiä huomioita. Yksi liittyen yhteistyöhön EPP on Eurojustin ja Olafin välillä, joka luonnollisesti liittyy tähän kustannuskysymykseen, joka esitettiin. Komissio pohti kovasti, miten tämä toimisi. Ja kyllä tämä voisi siinä mielessä olla aika yksinkertaistakin, että jos toimivaltapäätös on sellainen, että EPPO on toimivaltainen, niin sitten kansallinen viranomainen ei enää ole toimivaltainen jutun käsittelyssä. Ja tämä luonnollisesti johtaa siihen, että Eurojust ei enää voi koordinoida kansallisten viranomaisten toimia. Toisaalta, jos kansalliset viranomaiset ajavat juttua, niin Eurojust tukee niitä ja koordinoi toimia. Ja tuen sitä, mitä neuvosto sanoi, sitä, että Eurojust on mukana yhteistyössä kolmansien maiden kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka ehkä Eppoon eivät lähde sitten mukaan. Kustannuksista tosiaan sen verran, että olemme luonnollisesti pyrkineet varmistamaan sen, että kustannukset ovat mahdollisimman rajalliset. Jos katsotte näitä laskelmia, voitte havaita, että tiettyä kompensaatiota saadaan siitä, että tietty työtaakka siirtyy Olafilta ja tietty työtaakka Eurojustilta. EPPO e on. Tietenkin tässä on nyt sitten neuvoston uudessa ehdotuksessa uusia ulottuvuuksia, joista meillä laskelmia ei vielä ole. Eli äh, tähän en voi vastata ennen kuin saamme tästä sitten lisätietoa. Mitä sitten tulee näihin prosessioikeudellisiin kysymyksiin, voin vain todeta sama, mikä olemme todenneet aiemminkin. On äärimmäisen tärkeää, että oikeussuojakennot ovat olemassa äh, akin sekä kansallisen lain mukaisesti. Ja luonnollisesti EPPO voi toimia vain siinä tapauksessa, että se kunnioittaa lakia kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Epäilemättä esittelijä tulee tekemään myös jatkossa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Haluan kiittää kaikkia erinomaisesta keskustelusta. Ja nyt haluaisin pyytää Jan Albrehtia tulemaan puheenjohtajan penkille. very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues, uh, for the last point uh, we have... Lopuksi esityslistalla on 2013 vuosikertomus EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, eli kysymys on petoksen vastaista taistelusta. Meillä on lausunto, oma aloite, mietinnöstä ja esittelijä on Monika Makovei. Mä käsittelen mietintöluonnosta. Lausuntoluonnosta puheenjohtaja korjaa. Ja annankin puheenvuoron Monika Makoveille. Kiitos, Jan. 2013 yli 50 000 sääntöjen vastaisuutta todettiin ja noin 1600 todettiin petoksiksi ja tällainen vaikutus 309 miljoonaa euroa. Ja olen myöskin EPPn esittelijä talousarvion valvontavaliokunnassa ja olen seurannut tarkkaan veronmaksajan rahojen suojelua. Ja tänään käsittelemme ää, petoksellisten epäsäännöllisten valvontaa ja Olafin suosituksiin liittyvää tuomioasteetta ja Herkules-ohjelman täytäntäänpanoa ja petoksen vastaista koordinaatiopalvelua ää, Olaf-asetuksen jälkeen. Ja Libe esittelijänä ää, KONT-valiokuntaa pidin tärkeänä painottaa, että tämä aset, tätä asetusta, jossa pyritään rikosoikeudelliseen välineisiin EU-taloudellisten etujen suojaamiseksi, joten on erittäin tärkeää että PIF-direktiivissä määritellä nämä rikkomukset, minimi- ja maksimirangaistukset osan osallistuvat maat sekä rikoksen vanhemmisajan rajat. Ää, Euroopan syyttäjäviraston pitäisi toimia yhtenä viranomaisena, joka ajaa juttuja rikoksia vastaan, Taate prosessuaaliset oikeudet. Syyttäjät pitäisi valita ja nimetä avoimen ja riippumattoman ja seurattavan menettelyn kautta neuvoston ja parlamentin yhteispäätöksellä. Tämä oli erittäin läheisesti EU-varojen takaisinperintään ja petosten ehkäisen kysymyselle ainoastaan ää, yhteisen taloudellisten etujen suojelemisesta ja selittävästä kertomuksesta. Parlamentin kanta pitäisi asianmukaisesti ottaa huomioon neuvotteluiden kaikissa vaiheissa, että saattaisiin riittävä konsensus, joka mahdollistaa sen, että parlamentti lopuksi puoltaa päätöstä, mitä EUn varainsuojeluun tulee, äh, panta sellaisia välineitä kuin Perikles 20 ja Herkules 3 EUn varojen suojelussa. Tämä sanottu, niin odotan kommentteja kollegalta. Kiitos. Ja samaten. Mielelläni otetaan myöskin ne eh, talousarvion valvontavaliokunnan mietintö, jossa olen esittelijä. Kiitos puheenvuoro kollegalle ja ensiksi herra Lopez Aguiar. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kaikki tiedätte, olen Libe-valiokunnan esittelijä, mitä tulee unionin taloudellisten etujen, taloudellisten etujen suojelemiseen rikosoikeudellisen keinoin. Ja pidän erittäin tervetulleena tämän lausunnon lähestymistapaa ja sisältöä. Samalla muistuttaisin, että tämä mietintö jälleen osoittaa, miten tärkeää on, että tämä direktiivi saadaan hoidettua niin, että paremmin saadaan torjuttua petoksia ja suojeltua unionin taloudellisia etuja. Kolmikantaneuvotteluissa Öö, olemme pyrkineet ajamaan asiaa puheenjohtajavaltio Italian kanssa ja totesin tässä vain, että katsomme, että kun kyse on hyvin erilaisista rikoksista, jotka kohdistuvat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, petos, väärinkäytökset, korruptio, ihan niin passiivinen kuin aktiivinenkin korruptio ja tietenkin myös julkisen viranomaisen määritelmä. Tästähän edelleen keskustellaan. Samoin määritelmät, käynnissä olevissa neuvotteluissa määritelmät, jotka liittyvät liittyvät äh, kompromisseihin tietyistä muista kysymyksistä. Esimerkiksi vanhenemisajat, tämä määritelmä ja samoin se, katetaanko ALV myös tällä direktiivillä vai ei. Parlamenttihan haluaisi ALVnkin katettavan. Tämä on ollut johdonmukaisesti meidän linjamme. Ja nyt sitten keskustelut tässä talossa ovat ylipäätään jatkuneet. Ja mitä tulee kolmi, siis myös kolmikantaneuvottelujen aikatauluista muiden toimielinten kanssa. Ja sitten tietenkin nämä muut toimijat – Eurojust-puitteisto Olaf sekä tuleva syyttäjäviranomainen. Nämä kaikkihan yhdessä torjuvat tai tulevat torjumaan petoksia ja meidän pitäisi kyllä nyt pitää silmällä johdonmukaisuusvaatimusta niin, että kaikki nämä, kun nämä kaikki ovat toisistaan riippuvaisia, kaikki liittyvät toisiinsa, niin eh, ettei tässä eksytä kummallisiin labyrintteihin tai synnyttää sellaista vaikutelmaa, että perustamme uusia ja uusia toimielimiä, jotka tekevät asioista entistä monimutkaisempia sen sijaan, että varmistaisimme tehokkuuden petosten torjunnassa. Mutta jälleen tässä kyse on nyt siis rikosoikeudellisesta ulottuvuudesta, asian huolehtimisesta rikosoikeudellisin keinoin, ja tämä tietenkin on ihan eri juttu. Joten halusin tukea tätä lausuntoa, jonka Makovei meille juuri äsken esitteli. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän puhui myös siitä tiedosta, jota minäkin olin <clears throat> omalta osaltani voinut antaa, vaikka olen uusi, ja voimme todeta, että selvästikin Euroopan unionin taloudellisten intressien valvominen on omiaan paranemaan tämän työn myötä. Minäkin haluan, että jatkamme tähän samaan suuntaan, luomme uusia instrumentteja, jotka voivat mahdollistaa paremman yhteistyön jäsenvaltioiden ja unionin välillä. Aivan kuten jo sanoin, olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä työtä EPPON luomiseksi, joka voi sitten tehdä yhteistyötä muiden olemassa olevien instituutioiden kanssa, jotta voidaan takaa, taata se, että kaikki jäsenvaltiot omalta osaltaan voivat yhdessä torjua rikoksia, talousrikoksia. Täällä puhuttiin muun muassa rikosten, ähm, rikosten vanhenemisajoista, ja meidän tulisi saada aikaan sellaiset mekanismit, jotka liittyvät äh, epäiltyjen rikosten, äh, niistä tiedottamiseen ja niiden käsittelyyn. Nämä kaikki asiat tulisi ottaa vielä äh, pohdintoihin mukaan, jotta voidaan luoda sellainen instrumentti, joka on tehokas ja Mm, jota voidaan valvoa yhdenmukaisesti niin, että ylipäänsä rikosten torjuminen ja ennaltaehkäisy entisestään paranee. Joten omalta osaltani voin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen tähän saakka tehtyyn työhön. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, yhtyisin siihen kantaan, että etenemme tällä alueella ja annan puheenvuoron vielä Rova Makoveille loppukommenteiksi. Kiitos. Olemme varmaan samaa mieltä. Joten loppukommentteja varmaan tarvitaan muuta kuin sen toteamiseksi, että samaa mieltä ollaan. Paljon kiitoksia. Sihteeristä kertoo teille, milloin kun kaikki muut kieliversiot ovat käytettävissä. Kaikki eivät vielä ole. Tarkistusten takaraja on 8. joulukuuta kello 12 asti. Ja äänestyslausunnosta on Libe-valiokunnassa 8. tammikuuta, joten johtava KONT-valiokunta voi ottaa ne huomioon. Kiitos. Ja näillä sanoilla päätän kokouksen. Kiitoksia. Ehkäpä sanon, perhaps Ehkäpä sananen vielä seuraavasta kokouksesta. Se järjestetään toinen joulukuuta. Ja sitten meillä on uh, yhteiskokous feminia ja Liben kanssa liittyen uh, ihmissalakuljetukseen uh, Marja Vasilivun kanssa. EU-strategia, ihmiskaupan vastustamiseksi 6Q2. Ja sitten meillä on vielä pari muutakin kokousta. Kolmas joulukuuta koko päivä ja neljäs joulukuuta samoin koko päivä. Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.